ilmastotavoitteisiin, eli paljon tavoitetta enemmän. Katsomme myös alueellista kattavuutta. Mutta emme käytä mitään kansallisia kiintiöitä, mutta katsomme kuitenkin myös alueellista näkökohtaa. Esir osoittaa, että alueellinen moninaisuus tässä lisääntyy. Saksa, Italia ja Ranska ovat saaneet eniten ja niiden määrä on laskenut vuodesta 2016 55 prosentista reilu 40 prosenttiin. Ja jos katsotaan BKT, että tilanne olisi paljon täsmällisempi ja luvut ovat erilaisia. Jos katsotaan Kreikka, Viro, Portugali, Bulgaria ja Liettua ovat esiristä eniten vuonna 2018 BKT suhteutettuna hyötyneitä maita. Ja tämä on hyvä tulos. EIP on siis saanut tuloksia aikaan ja varmasti näin on myös jatkossakin. Sillä on taloudellista tulivoimaa ja kun katsotaan yhdessä myös Junckerin suunnitelmaa, olemme pystyneet edistämään esimerkiksi työpaikkojen luomista ja talouden kasvua ja toimineet myös EUn ulkopuolella. Ja olemme hyvä esimerkki siitä, miten Eurooppa voi toimia. Olemme olleet menestys Euroopassa. ja jatkossakin edistämme investointeja kautta Euroopan, tartumme kohesiohaasteisiin ja sisämarkkinoiden haasteisiin EU:ssa ja edistämme EUn roolia maailmassa. Tämä roolihan on mullistunut perinpohjaisesti. Kiitos. Kiitos pääjohtaja Hoyer. Ja sitten puheenvuoro on komission varapuheenjohtaja Kataisella. Olkaa hyvä. Mikrofoni. Okay. First I want to thank... Ensin haluan kiittää esittelijä Pirinskiä ja muita jäseniä, jotka ovat olleet osallisena tässä työssä. Tämä on erittäin hyvä mietintö. Kaikki tietävät, että EIP on tärkeä kumppani, kun puhutaan infrastruktuurirahoituksesta, mutta myös PK-yrityksistä, innovaatiosta eri Euroopan alueilla, ilmastotoimista, kestävästä kuljetuksesta ja niin edelleen. Komissio tukee kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. on lisätty investointeja ennen kaikkea uusiutuviin energiamuotoihin, energiatehokkuuteen tehokkuuteen ja kiertotalouteen. Tämä on erittäin tärkeää, jotta päästään tavoitteisiin. Ja myös neuvontapalvelut yrityksille, jotka tekevät töitä uusilla aloilla, niin kuin esimerkiksi kiertotaloudessa tai tekoälyn puitteissa, sitä tarvitaan. Ja on tärkeää tarkastella miten nämä tarpeet sopivat palveluihin, joita on saatavilla. Joten pankilla on jatkuva haaste tarkastella tuotteita ja miten ne sopivat tarkoitukseen, koska maailma muuttuu. Mitä Brexitiin tulee, arvostamme sitä, mitä pankki on tehnyt ähm, tämän asian eteen. Mitä sitten ulkoisiin lainatoimiin tulee, niin kuin edellisessä kohdassakin jo sanoimme, niin teemme yhteistyötä, jotta saisimme ratkaisun aikaiseksi, jotta voitaisiin lisätä ennustettavuutta vuoden 2020 jälkeen. EIP tulee olemaan tärkeässä asemassa, kun se edistää EUn intressejä maailmalla. Kiitos. Kiitokset varapuheenjohtaja Katainen. Sitten annan puheenvuoron kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon laatijalle Earl of Dartmouth. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puhemies. Muotoillakseni uudelleen Markus Antoniuksen kuuluisan puheen Shakespearein Julius Caesarista olen tullut kehumaan Euroopan investointipankin hallintoa, en hautaamaan sitä. EIPn sitoutuminen todellisen liikepankkitoimintaan ja sen täytäntöönpano on ollut vaikuttavaa. Sen seurauksena EIPn tase on nyt vahvempi kuin esimerkiksi Deutsche Bankin. Asiat suoraan sanoakseni yhdistyneen kuningaskunnan hallituksella on 16 prosentin omistusosuus ja sen kirjanpitoarvo on 39 miljardia euroa. Me haluamme, että tämä arvo edelleen jää voimaan. Siksi on erittäin tärkeää, että kaupallisten periaatteiden noudattamista ei vesitetä tai rajoiteta poliittisella pakolla. Lainan annon politisointia pitäisi vastustaa, vaikka nämä vaatimukset, tai erityisesti jos nämä vaatimukset tulevat vihreiltä puolueilta ja heidän kannattajiltaan. Kiitokset eh, Earl of Dartmouth. Eh, sitten menemme varsinaiseen puheenvuorolistaan ja ensimmäiseksi haluaisin antaa puheenvuoron EPPn eh, ryhmän edustajalle edustaja Deitsch. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies hyvä EIPn pääjohtaja, komission sen arvon kollegat. Tämä ei ehkä ole, tai en halua olla tässä vain kohtelias, mutta haluan todella onnitella Pirinskiä erinomaisesta mietinnöstä. Tässä vedetään hienosti yhteen se, mitä Euroopan parlamentti on saanut aikaan viimeisen parin vuoden aikana EIPen suhteen. Ja tässä heijastuu hyvin myös se kriittisyys, joka on peräisin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksista. Eli on tiettyjä ongelmia, tiettyjä puutteita, kuten mietinnössä sanotaan, mutta Euroopan investointipankki toimii niin kuin sen pitääkin toimia. Haluaisin ottaa esille kaksi asiaa. EIP on pankki. On lainananto ongelmia kautta Euroopan. Ongelmia siis on mutta Euroopan unioni ja 15 maata, jotka olivat EU-ssa vuoden, ennen vuotta 2004, ovat nekin merkittävässä roolissa lainan saajina. On tärkeää, että lainoja annetaan entistä enemmän myös muille EU-maille ja Länsi-Balkanimaille. Sitten sd ryhmän nimissä puhuu edustaja ayala sender puolitoista minuuttia olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies. Tervetuloa sekä herra Kataiselle tietenkin ja myös herra Hoyerille. Kiitoksia siitä, että osallistutte keskusteluun. Haluan myös kiittää ja onnitella kollega Pirinskiä, koska hän on käyttänyt kaiken kokemuksensa ja viisautensa tähän mietintöön ja kokemuksensa alalta. Täytyy muistaa, että tilintarkastustuomioistuin voi auditoida EIPtä. Muutama asia. Täytyy katsoa alueellista tasapainoa. Hoyer puhui tästä, että vuonna 2018 tässä asiassa päästiin merkittävällä tavalla eteenpäin. Viittasitte näihin viiteen maahan, jotka olivat saaneet eniten tukea. Täällä puhuttiin myös Italiasta ja Espanjasta. En oikein tiedä, mikä kokonaistilanne on. Sitten toiseksi maahanmuuttotilanne. Puhuitte Afrikasta, lähitään ei nyt puhut, viitattu niinkään mutta luotot, mikroluotot, mikroyritykset, eh, niitä on tehty pankkinne kautta paljon. Tämä on hyvä asia, mutta kun katsotaan täytäntöönpanoa, usein on jääty nollatasolle. Tämä aiheuttaa meissä huolta, koska jollakin tavoin pitää päästä siihen, että EIP voi kehittää myös kumppaneidemme toimintaa käytännössä. Sitten startup-yritykset, ne pyytävät meiltä rahoitusta ja usein siirtyvät sitten Yhdysvaltoihin, kun rahoitusta ei saa. Kysyisin miksi. Ja yllätyin siitä, että ei ole laskettu kuinka paljon, paljon työpaikkoja on syntynyt näiden rahoitettujen hankkeiden kautta. Tästä ei ole mitään tietoa. Eli mielestäni tähän pitäisi kiinnittää huomiota EIPissä kiitos ja pyytäisin todella että pidätte kiinni puheajoista hieman tarkemmin. Ja sitten annan seuraavaksi ecr ryhmän puhujalle edustaja czarneckille puheenvuoron. teillä on minuutti olkaa hyvä. pani panie prezesie hoyer! arvoisa puhemies herra pääjohtaja komissaari, arvoisat naiset ja herrat. Täytyy sanoa, että te olette enemmän policy taker kuin policy maker. Ennen kaikkea, mitä ilmastopolitiikkaan tulee, niin jäsenvaltioiden hartioilla on aika paljon. Ja Euroopan investointipankilla on myös omia poliittisia tavoitteita ja toki se toimii sitten myös lainsäätäjien mandaatin pohjalta. 40 prosenttia on se luku Junckerin ohjelman kohdalla. Kyllä nämä luvut puhuvat puolestaan. No, yhden asian tässä haluaisin nyt kuitenkin vielä nostaa esille. Ne hankkeet, joilla on lisäarvoa väestölle. Te puhuitte niistä. Tämä on joskus hieman ristiriitaista. Oskus on niin, että jos ilmastotavoitteet otettaisiin tiukemmin, niin sitten investointi vain vaikeutuu arvoisa edustaja Sitten alde puhuja seuraavaksi on edustaja Ali. Kaksi minuuttia teillä on, Thank you, Madam Chair. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen Katainen, hyvä herra Hoyer, hyvät kollegat, hyvä esittelijä. Ensiksi haluaisin onnitella esittelijää tästä mietinnöstä. eipn roolina on taata julkisten investointien lisäarvo ja luoda työpaikkoja EU:ssa. Yksi esimerkki EIP-ryhmän toimessa vuonna 2015 2016 oli, oli se, että vuoteen 2020 mennessä on no, reilut 2 prosenttia lisätty BKT ja luotu, luodaan 2,2 miljoonaa uutta työpaikkaa. Pankin lainan antokapasiteetti noin 70 miljardia euroa vuodessa, 70 prosenttia siitä EU-ssa. Innovaatiot, taidot, ilmasto- ja ympäristöhankkeet ja PK-yritykset, Mitkä yritykset ovat painopisteinä 40 prosenttia menee PK-yrityksille. Nehän ovat EUn talouden selkäranka. Tarkastuskomitean johtopäätös oli se, että e pen johtokunnan tilinpäätös edustaa oikealla tavalla rahavirtoja. Kuitenkin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota keskipitkän ja pitkän aikavälin vaikutuksiin, jotta voidaan nopeuttaa Euroopan unionin taloudellista elpymistä ja jotta tietyt jälkeen jääneet alueet voivat kurua kiinni. Mobilisoitu investointimäärä vuonna 2017 oli 207 miljardia euroa ja tällä summalla voitaisiin parantaa myös alueiden välistä, välisiä eroja. Ja nyt haluaisin myös sanoa, että tietojen julkaiseminen, niin myös muun muassa pöytäkirjan julkaiseminen olisi tärkeää. Kiitos edustaja Ali. Sitten vihreiden ja Euroopan vapaa puhuja on edustaja Taran puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja I'm not going to... En lähde nyt arvioimaan sitä, mitä Darth Muth sanoi siitä, kumpi on kilpailukykyisempi EIP tai Deutsche Bank. Mutta on hyvä, että EIPtä ei vertailla Danske Bankiin. Se on ollut mukana monissa epäilyttävissä äh, toimissa. Olisi kuitenkin vaikka tämän kiellettekin, herra Hoer, olisi mukava nähdä, mitä Olaf on sanonut teidän yhteyksistänne niin kutsutun Volkswagen Gateen. Tämä olisi varmasti hyödyllistä meille kaikille. Investointipolitiikka on lupaavaa, ja vaikka Pirinski ehkä toivoo investointeja Puolan hiili teollisuuteen. Me emme voi olla investoimatta ei-uusiutuviin energia-aloihin. Kiitos edustaja Taran. Sitten GUE-ryhmän puhuja on edustaja Flanagan. Teillä on kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Uh, with a few Muutamin varaumin tämä on mietintö, jota voin tukea, joten hyvä työtä herra Pirinski. EIPtä voitaisiin kuvailla yhdeksi EUn menestystarinoista ja viime vuosina erityisesti on ollut hienoa nähdä sen sijoittavan yhä enemmän pk-yrityksiin. Sitä konventionaalinen pankkiala myös omassa maassani on, on kohdellut huonosti. PK-yrityksillä on vaikeuksia saada Irlannista rahoitusta myös elinkelpoisemmat pienet yritykset, niillä vaikeuksia. Meidän pankkimme ovat paenneet perusvastuutaan sijoittaa reaalitalouteen. No me emme tarvitsisi näitä sijoituksia, jos ei olisi eräs toinen EU-toimielin, nimittäin EKP, toiminut niin huonosti. 60, 96 sivuisen kertomuksessa. Siinä sanotaan, että Irlannin keskusta, keskuspankin Vuoden 2016 toiminta osoittaa, e, että varat ovat, olisivat, ovat menneet tiettyihin kohteisiin. Minä nyt tämän e, hyvin e, teknisen tekstin teille tulkitsen, nimittäin EKPn rooli Irlannissa on sellainen, että vuonna 2017 Irlannin keskuspankki on tuhonnut jälleen neljä miljardia. Tämä on johtanut siihen, että kaksi konkurssikypsää pankkia on jouduttu pelastamaan. EKP on nämä pankit ajanut Irlannin hallituksen syliin. Irlanti on jo 19 miljardia tuhanta, tu, 19 miljardia ja lisää aiotaan tuhota. Irlannin hallitus ei ole kertaakaan kriti- tätä kritisoinut. Kiitos herra Perinskelle mietinnöstä ja kiitos myös EIPlle. Olisipa EKPkin samanlainen. Kiitos edustaja Flanagan. Sitten annan puheenvuoron ENF-ryhmän e puhujalle, edustaja Annemans. Teillä on minuutti, olkaa hyvä. Kollegas EIB. Hyvät kollegat, mielestäni EIP pidä olla tässä poliittinen taho. Mm, vihreitä investointeja tulisi lisätä, vaikka nyt ollaankin jo 25 prosentissa. Ja muut eivät ole edes päässeet 20 prosenttiin. Ja pitäisi investoida myös enemmän jälkeen jääneisiin alueisiin, joilla on ongelmia esimerkiksi aivovuodon kanssa. Mitä markkinainfrastruktuuriin tulee, niin tässä täytyisi todellakin äh, investoida pk-yrityksen energiaan, liikenteeseen. EIPen pitäisi olla ennen kaikkea pankki, joka äh, rahoittaa eikä harjoita politiikkaa. Kiitos. Kiitos edustaja Annemans sitten siirrymme yksittäisten edustajien puheenvuoroihin ja ensimmäisenä tässä puhujaryhmässä on talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtaja edustaja Gressle. Olkaa hyvä. Tentin, Hyvä puhemies, hyvä komission varapuheenjohtaja, hyvä pääjohtaja Hoyer, hyvät kollegat. Asiat ei ole yksinkertaisia, mutta on hienoa, että olette tulleet tänne keskusteluun. Yritän nyt ähm, puhua asian ytimestä. Me tiedämme, että mitä te olette tehneet. Te olette parantaneet pankin hallintoa ja silti meillä olisi ehdotuksia, missä siis olisi parantamisen varaa. Haluaisin muistuttaa läpinäkyvyydestä ja vastuuvelvollisuudesta EIPn toiminnassa myös, siis vastuuvelvollisuudesta meidän suuntaamme. Haluaisin, että EIP e antaisi valiokunnallemme tarpeeksi aikaa käsitellä asioita mm, johtoelimissä ja alemmillakin tasoilla tarvitaan enemmän vielä vastuuvelvollisuutta ja läpinäkyvyyttä EIPn vastuuvelvollisuus usein koostuu lähinnä tällaisesta kiiltävistä esitteistä, joissa sitä kehutaan, joten Ehkä voisitte kertoa meille, mitkä ovat tarkalleen hallinnolliset kulunne, mitä eri prosessit maksavat ja lisäksi voisitte kertoa, miten, mitä maksavat EK, EIPn rahoittamien hankkeiden valvonta. Olisi myös hienoa, jos tietäisimme, miten paljon yksityisiä varoja EIPn varat houkuttelevat. Usein meille syntyy sellainen vaikutelma, että käytettäisiin vain julkisia varoja, mutta tästä voisimme saada lisätietoja. Ja lisäksi ehkä voisitte hieman myös edistää naisten asemaa. Teillähän on ympärillinen pääjohtaja tuossa seitsemän miestä. Ehkä naisillekin olisi parempi asema siellä. Kiitokset eh, rouva Gressle. Sitten seuraava puhuja on eh, varapuhemies edustaja Liberadski. Teillä on puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä pani przewodnicząca! kiitoksia hyvä puhemies hyvä komission jäsen hyvä pääjohtaja. en kysynyt naiskiintiöiden perään jos teille sopii vaan pidän kiinni nyt näistä pankkiasioista. Pirinski on toiminut hyvin esittelijänä ja tästä piirtyy nyt sellainen kuva, että EIP on terve toimija on tulos suuntautunut, kuten sanotaan, ja pyrkii täytäntöönpanemaan tiettyjä tavoitteita. Ja toimii oikein hyvin investointipankkina. Tämä on tärkeää. Te olette investointipankki. Ja haluaisin kiinnittää huomiota vielä siihen, että EIP tukee ja rahoittaa kasvua ja kehitystä. Esiren ja EIPn rahoituksen osalta voisi ehkä os- olettaa, että voitaisiin käyttää tässä sekarahoitusmuotoja, ja Tämä voisi lisätä rahoituskapasiteettia. Me vuonna 2017 parannettiin maantieteellistä tasapainoa, mutta vetoisin teihin en pelkästään neuvonannon suhteen, vaan kenties voitaisiin käyttää rahoitusalalla entistä paremmin modernia teknologiaa niissä maissa, joissa tätä vielä ei käytetä. Kiitos ylimääräisistä sekunneista. Kiitos edustaja Liberarski sitten seuraava puhuja edustaja äh, marias yksi minuutti olkaa hyvä. Niin Kiitos. Herra Hoyer, vaikeneminen on kultaa, sanotaan. Te ette sanoneet mitään Fraportista. Kysyin siitä jo aikaisemmin ulkomaisten investoijien täytyy saada enemmän määrärahoja, jotta he voivat tehdä investointeja. Atenan kansainvälinen lentokenttä. Kansainväliset investoijat saivat 25 eh, miljoonaa euroa, jotta sopimusta voitaisiin pidentää 20 vuotta. TAK 1,5 eh, miljardia euroa No, herra Katainen on suojellut teitä, koska ne rahat, jotka te olette antaneet pk ovat olleet todella minimaalisia. 28 miljoonaa Fraportille, sitten äh, Deutsche Bankille yli 300 ranskalaiselle monikansalliselle yhtiölle. 700 miljoonaa euroa Esiriltä takille. Siksi Kreikalla menee niin hyvin, koska rahat tulivat meille, mutta sitten päätyivät kuitenkin monikansallisten yhtiöiden käteen. Kiitokset edustaja Marias. Seuraava puhuja on edustaja Van Nistelrooy. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Voorzitter, voorzitter, Arvoisa puhemies, herra Hoyer, komissaari. Tarkastelen tätä nyt aluepoliittisesta näkökulmasta. Ja tehän jo sanoitte, että meidän täytyy saada aikaiseksi tasapaino kriisin jälkeen. Mutta mitä te aiotte tehdä? Teidän pitää käsitellä tätä ongelmaa. Eh, herra Pirinskin mietinnössä tämä alueellinen näkökulma on otettu huomioon. Se on erittäin tärkeää Euroopan unionissa. Ja sitten teidän neuvontatehtävän. Me puhuimme eh, Invest EUsta. Tehän olette tässä myös mukana. Meidän täytyy eh, vielä käsitellä tätä enemmän ja puhun tästä Jaspers-ohjelmasta alueille. Tässä on syntynyt joitakin ongelmia. Meillä on rahaa ja meillä on neuvonantajia, mutta kuitenkaan se ei ole niin tehokas kuin mitä se oli alkuaikana. Meidän täytyisi ehkä nopeuttaa ja parantaa tätä. Ja sitten vielä Invest EUsta. On hyvä, että tässä tehdään yhteistyötä muiden kumppaneiden kanssa. Mutta ehkä tässä nyt odotetaan liikaa aloitteita muilta tahoilta. Eli meidän täytyisi ohjata tässä paljon enemmän. Ja Invest EU uusta mitä se kertoa enemmän myös Jaspersista. Ja sitten haluaisin tietää, miten tämä neuvoa antava rooli on muuttunut. Ja sitten myös hallinnon suhteen täytyisi kyllä vielä tehdä paljon. Kiitokset edustaja Nistelrooy. Sitten viimeinen pyydetty, etukäteen pyydetty puheenvuoro. Sen saa edustaja Sean Kelly. Olkaa hyvä. Teillä on puolitoista minuuttia. Kiitos, herra Hoijer. Teitä ei täällä näe, näe usein varmasti, koska tämä ei ole teidän varsinainen toimipaikkanne, mutta on hienoa, että olette täällä tänään, että voimme keskustella teidän kanssanne näistä asioista. Tämä on meille myös tilaisuus onnitella teitä EIPn hyvästä työstä. EIP on edistänyt investointia, joka johtaa vaurauteen 160 maassa yli tuhansia miljardia euroja on investoitu. Tämä on vaikuttavaa toimintaa ja käsittääkseni te olette myös Dublinissa kaksi vuotta sitten avanneet toimipaikan. Herra Murphy siellä on tehnyt hyvää työtä ja myös komission jäsen Katainen on esirahaston puitteissa ollut kotimaassa, niin esirahasto on ollut valtava, valtava saavutus, kuten on sanottu. Me olemme teollisuusvaliokunnassa äänestäneet InvestEU ohjelman puolesta ja me haluamme, että E, yhä enemmän korostettaisiin PK-yritysten roolia. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että tarvitaan ennen kaikkea neuvontapalveluita PK-yrityksille, jotta ne voivat käyttää tilaisuudet hyväkseen. Eli kaiken kaikkiaan hyvää työtä on tehty. Olen myös samaa mieltä siitä, mitä sanoitte Brexitistä, mutta toivottavasti sitten jäsenvaltiot osoittavat myös anteliaisuutta, kun Brexitin tämä aukko pitää täyttää. Kiitos edustaja Keli sitten varsinaisten puheenvuorojen lisäksi on pyydetty kaksi puheenvuoroa ja antaisin niistä ensimmäisen edustaja zdrojewskille. Teillä on minuutti, olkaa hyvä. dziękuję. Cztery główne punkty. Kiitoksia kovasti. Tärkeimmät asiat. Esir on vaikuttanut hyvällä tavalla ja olemme tästä tyytyväisiä. Mutta vipuvaikutus ei näytä kuitenkaan aivan siltä, mitä toivottiin. Tässä oltiin ehkä hieman liian optimistisia. Sitten alueelliset erot, ne ovat vähentyneet, mutta aivan liian hitaasti. Ja tärkeätä olisivat vielä avaruusteknologian tehtävät investoinnit. Siellä tarvitaan paljon lisätyötä. Erityisen tärkeää on suunnittelu, enkä esitä tässä nyt kritiikkiä, koska se, mitä kuulimme, oli erittäin mielenkiintoista. Pääjohtaja ylitti reippaasti oman äh, puheaikansa. Katainen käytti vain vähän puheaikaa, eli tarvitaan tasapainoa. No niin. Sitten vielä yksi puheenvuoro edustajilta. Edustaja Polsak, olkaa hyvä, teillä on minuutti. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já jsem si vědom pozice... Kiitos, rouva puhemies. Minä olen tietoinen EIPn tilanteesta. Sen tulisi investoida kestävään kasvuun ja työpaikkoihin. Tämä on erittäin tärkeää meidän PK-yrityksillemme ja alueillemme, jotka ovat jääneet jälkeen. Tätä kautta saadaan myös tasapainoa aikaiseksi. Kun puhumme PK-yrityksistä, niin meidän täytyisi ottaa huomioon, että vuosikertomuksen mukaan 40 prosenttia EIP-investoinnista menivät PK-yrityksille, joten olin vakuuttunut siitä, että tavoitteeseen päästiin. Mielestäni pitäisi olla erittäin varovainen lainaamisen suhteen. Toki lainaamisen täytyy olla tehokasta, mutta koska äh, rahoitusmarkkinat ovat niin haavoittuvaisia, niin meidän täytyy olla erittäin varovaisia. Kiitos edustaja Polsek. Ja nyt sitten edustajien puheenvuorojen jälkeen pyytäisin komission varapuheenjohtaja Kataista käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. Madam President, I... Hyvä puhemies. Haluaisin vastata äh, tuohon, mitä herra Kelly sanoi Irlantilaisesta. Hän on tehnyt hienoa työtä omassa vaalipiirissään, mutta haluaisin mainita hänen työnsä äh, hyvänä esimerkkinä, sillä juuri tätä me tarvitsemme. Meidän pitää te- kertoa kansalaisillemme ja yrityksillemme siitä, miten ne voivat hyötyä EIPn toiminnasta, sillä muuten riskinä on, että ihmiset eivät tiedä, minkälaista äh, tukea on olemassa. EU-toimielimet ja rahoituslaitokset eivät ole niin helppoja ymmärtää kuin äh, laina paikallisesta pankista, ja siksi meidän on levitettävä sanaa. Syy sille, miksi tietyt jäsenvaltiot ja alueet ovat hyötynyt, hyötyneet enemmän esirahastosta, on se, että äh, siellä on ollut joko aktiivisia poliitikkoja tai alue- ja paikallisviranomaisia, jotka ovat kertoneet kansalaisille yrityksille näistä mahdollisuuksista. Toiseksi haluaisin kiittää jäseniä tästä hyvin sisältörikkaasta ja melko yksimielisestä keskustelusta. Tämä on hyvä pohja yhteistyölle. Kiitos. Kiitos varapuheenjohtaja Katainen. Ja sitten annan puheenvuoron pääjohtaja Hoyerille. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia, puhemies. No, tässä on pieni ongelma minua. Kritisoitiin sitä, että ylitin puheaikani, mutta tässä tuli nyt yli 20 kysymystä, joihin pitäisi vastata, eli pyydän anteeksi, jos en kaikkeen pysty vastaamaan, mutta saatte kyllä mahdollisimman pian sitten vastaukset. Muutama yleiskommentti. Alueellinen jakautuma alkaa nyt tässä jo hieman tulla iholle. Kaikista tuntuu siltä, että oma alue saa hieman vähemmän kuin viereinen alue. Meillä on faktoja esirahankkeista ja BKT, perusteinen lainan jako, osoittaa, että Kreikka on ykkössiellä, Kypros kakkosena, Portugali kolmasena, sitten Kroatia ja Puola. Onko tämä jotenkin väärin? Nämä ovat juuri niitä prioriteetteja, joita meiltä odotatte uskoakseni. Eli tässä asiassa on kyllä päästy selkeästi eteenpäin. Sitten toiseksi infrastruktuuri. Sen haluaisin heittää ilmaan. Siitä puhuttiin täällä usean otteeseen. EUlla on infrastruktuuriin liittyen ja sen laatuun liittyen suuri ongelma. Emme investoi kylliksi infrastruktuurimme ylläpitoon. Ja tämä johtaa infrastruktuurimme rakenteellisen heikkenemiseen on paljon seksikäämpää rakentaa jotakin uutta kuin ylläpitää vanhaa. Ja tämä on asia, johon pitää pureutua. Ajalla Sender sitten viittasi kasvuyrityksiin, startup-yrityksiin. Meillä on yrityksen rahoitukseen liittyviä ongelmia, erityisesti juuri äh, startup-yritysten rahoittamiseen. Suurin osa lainoistamme tulee pankkien kautta, toisin kuin Yhdysvalloissa. Ja joskus hyvä keksiä keksi jotakin uutta, pyrkii markkinoille, kehittää uuden tuotteen ja saattaisi alkuvaiheessa menestyä hyvin, mutta kasvun rahoitukseen meillä ei ole kylliksi välineitä. Ja olisi hienoa, jos EIP voisi toimia laajemmin tässä asiassa, koska joskus on todella harmillista nähdä, että menestyksekkäät potentiaaliset hankkeet siirtyvät sitten muille mantereille tekemään rahaa. Ja työllisyysvaikutuksia mittaamme kyllä hankkeessamme mahdollisimman tarkkaan. Ehkä tästä voin antaa myöhemmin muutamia lukuja. Analyysimme mukaan vuonna 2018 SM, PK-yritykset jotka saivat tukea, oli 280 000 ja ne saivat yli 3,1 miljardia rahaa ja myös mitkä yritykset, joten näistä luvista varmasti pitää puhua hieman laajemmin. Sitten pitkän aikavälin rahoitus, hyvät näistä herrat. Jotkut teistä pitävät meitä liikepankkina, toiset taas poliittisena toimijana. Me olemme kumpaakin. Meidän pitää tehdä uudistuksia monilla alueilla, kuten äh, liikepankki, koska me toimimme pääomamarkkinoilla ja meidän pitää saavuttaa investoijien äh, luottamus, muuten ne eivät anna 60-80 miljardia EIPlle vuosittain. Toisaalta meillä on kuitenkin myös julkisia tavoitteita. Te asetatte meidän tavoitteemme, samoin kuin neuvosto ja komissio, joten meidän pitää sovittaa julkinen rooli yhteen kaupallisen toiminnan kanssa markkinoilla. Tässä olemme mielestäni onnistuneet varsin hyvin. Sitten avoimuudesta. Rova Gressle olen näkemyksestänne yhtä mieltä. Olemme menneet kyllä eteenpäin, mutta työsarkaa riittää edelleen. Sitten vielä yksi asia, tai oikeastaan pari pienempää. Ensinnäkin pitäkää mielessä, että EIP on aika solakka, sutjakka instituutio. Meillä on 3500 työntekijäpankissa. Tämä kuulostaa suurelta, mutta teemme tällä määrällä kaksi kertaa enemmän volyymissa kuin Maailmanpankki ja kahdeksan kertaa enemmän kuin EUn uudelleen rakennus, jälleenrakennuspankki. Eli toimimme aika jouhevasti. Joskus meitä kritisoidaan sitä, että emme ole näkyvästi esillä kaikissa EUn jäsenvaltioissa, mutta yritämme kuitenkin olla mahdollisimman tehokkaita, joten suhtautukaa tähän nyt vakavasti. Kyllä me yritämme olla käytettävissä ja näkyvä, nä, näkyvästi esillä kaikkialla. Kustannusten rajaaminen on kuitenkin strategiamme, jota käytämme. Ja sitten vielä Gressle sukupuolesta tässä olen kyllä avoin. Jos jäsenvaltiot tekevät EIPn elimiin ehdotuksia ja ehdottavat naista. Tämä on eri, erittäin tervetullutta. Espanja kyllä näin on te- tehnyt, mutta enemmänkin olisi tervetullutta. Tämä on kuitenkin asia, joka on täysin jäsenvaltioiden käsissä. Kun katsotaan johtohenkilöstöä seitsemässä vuodessa 28 18 prosentista on päästynyt huippupaikoissa 26 prosenttiin naisia, eli oikeaan suuntaan ollaan menossa, mutta ei tässä yhdessä yössä voida toimia. Tarvitaan myös kokemusta pankissa ja työvuosia, jotta pääsee johtopaikoille. Eli kaikki toimet ovat hyviä niin kauan, kun emme syrji toista sukupuolta. Thank you very much, uh, Director General. Kiitos. Pääjohtaja, haluaisin sanoa, että en nyt ole varma, että halusiko Strojovski, että puhuisitte vähemmän. Ehkä vain halusin, että herra Katainen puhuisi enemmän, joten on suuri kunnia, että olette olleet täällä meidän luonamme. Ja seuraavaksi sitten esittelijä herra Pirinski saa vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos paljon. Ensinnäkin tietysti haluaisin kiittää kaikkia, jotka kehuivat mietintöä. Haluaisin sanoa, että tämä on mietintö, jonka on laatinut koko valiokunta. Tietyt kehut otan valiokunnan nimissä vastaan siitä, mitä herra Hoyer on korostanut, nimittäin askeleet kohti parempaa läpinäkyvyyttä ja parempaa vastuuvelvollisuutta. Tämä on eh, osoitus siitä, miten hyödyllistä on käydä tällaisia keskusteluita ja eh, laatia näitä mietintöjä, joten voidaan olla tästä näkökulmasta tyytyväisiä. Haluaisin vielä lisäksi palata maantieteelliseen jakautumiseen. Pääjohtaja on esitellyt meille lukuja, jotka osoittavat, että asiasta on parempaa tietoisuutta ja jakautuminen on tasapuolisempaa, mutta mutta jos jakautuminen on 80 prosenttia 10 prosenttia, niin kyllä se on edelleen haaste, se täytyy myöntää. Lopuksi haluaisin mainita, että tällainen keskustelu, jota olemme käyneet, ja se fakta, että pääjohtaja on kuunnellut meitä ja joka on jopa innostunutkin tästä keskustelusta, on hieno osoitus edistysaskeleista. Kiitos arvoisa um, puhemies Kiitos, herra Pirinski. Keskustelu on päättynyt ja äänestys tapahtuu huomenna. Nyt haluaisin tehdä tiedonannon, kun on konsultoitu poliittisia ryhmiä. Puhemies haluaisi tehdä seuraavan ehdotuksen, mitä esityslistaan tulee torstaina. Keskustelu tilanteesta Togossa siirrytään toiseen täysistuntoon. Vastustaako tätä kukaan? Ei ilmeisesti, joten tämä muutos on hyväksytty. Now we can move on. Voimme listalla nyt eteenpäin ja meillä on seuraavaksi vuorossa edustaja Gardiazabal Rubialin ja edustaja Sarvamaan mietintö unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita. Ja aivan ensimmäiseksi annan molemmille esittelijöille puheenvuoron. Edustaja Gardia teillä on neljä minuutin puheenvuoro. Olkaa hyvä. arvoisa Kiitoksia, puhemies, hyvä komission jäsen. Muutama päivä sitten journalisti kysyi minulta, tarvitaanko tätä asetusta todella, ja sanoin, että kyllä, aivan selvästi tarvitaan. Olemme usean otteeseen keskustelleet näiden oikeuksien loukkauksesta, loukkauksista Euroopassa ja olemme nähneet, että välineemme eivät ole riittäviä asiassa toimimiseen. EUlla on yhteiset arvot, niitä pitää ar- suojella kansalaisina, niitä pitää kunnioittaa valtioissa. Tämä ei ole mikään alakart Eurooppa, jossa voimme pitää kiinni vain oikeuksista ja unohtaa velvoitteet. Jos haluaa liittyä EU-hun, pitää täyttää tietyt kriteerit taloudellisesti, poliittisesti, verotuksellisesti ja oikeuslaitoksen kannalta. Tässä on paljon erilaisia kriteereitä ja tähän näiden täyttämiseen voi mennä vuosikausia, jos tämä onnistuu ollenkaan. Mitä sitten tapahtuu, kun kerrankin läpäisi nämä kriteerit? Emme voi näistä sitten tehdä mitään. Ei näin ole. Meidän täytyy jatkaa valvomista jatkuvasti ja jos ongelmia tulee, täytyy myös oikaista toimintaa. Meidän täytyy olla sellaisia, että käytämme tehokkaita, mutta suhteellisia sanktioita. Uskon, että komissio on tehnyt erittäin älykkään ratkaisun käyttäjän käytössään olevia välineitä, eli tässä tapauksessa eurooppalaista talousarviota. Tässä kuitenkin samalla komissio menetti kullanarvoisen mahdollisuuden, jos emme enää kunnioita arvojamme, emme saa toteutettua oikeusvaltioperiaatetta täysimääräisesti. Meillä on kaksi artiklaa, joka puhuu näistä oikeuksista. Ihmisoikeudet, vapaudet, demokratia, tasa-arvo, ihmisoikeudet, solidaarisuus, oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus ja niin edelleen. Kaikki nämä löytyvät sieltä kaksi artiklasta ja ne määrittelevät unioniamme ja näitä arvoja pitää puolustaa. Mutta meidän täytyy myös puolustaa Euroopan talousarviota ja julkista talousarviota vastaan voi iskeä hyvin voimakkaasti veronkierron keinoin. Ja siksi täytyy muistaa, että tämäkin olisi yksi kriteeri, jota arvioidaan ja tarpeen tulleen asetettaisiin sitten seuraamuksia. Emme voi puhua tasa-arvosta, solidarisuudesta, oikeudenmukaisuudesta, jos verot, verotuksellinen oikeudenmukaisuus jää huomiotta. Parlamentin keskusteluissa on keskusteltu laajasti tämän asetuksen tavoitteesta ja kolmesta näkökulmasta. Ensinnäkin niin, että loppu edunsaajaa suojellaan. Talousarvon kautta voidaan asettaa sanktioita ja meidän täytyy pitää tiukasti kiinni mekanismeista ja täytyy varmistaa, että sanktiot osuvat suoraan niihin, jotka ovat rikkoneet sääntöjä. Ja tehdyt muutokset tässä olemme tehneet yhteistyötä komission kanssa ja olemme onnistuneet tässä. Ja tässä on laadittu nyt paljon parempi turvaverkko lopullisten edunsaajien kannalta. Sitten asiantuntijapaneeliin. Tähän asetukseen liittyy hyvin arkaluontoisia kysymyksiä. Komissio pitää olla käytössään kaikki mahdollinen tieto, jotta se voi tehdä järkevän, objektiivisen ja sellaisen päätöksen, joka on täysin riippumaton. Siksi meillä voisi olla tällainen äh, asiantuntijapaneeli, joka voi auttaa tässä. Ja sitten viimeiseksi parlamentin rooli. Komission ehdotuksessa parlamentti jätettiin pelkästään tarkkailijan rooliin, ja tätä emme voi hyväksyä. Me puhumme arvoista, mutta myös budjetista, ja budjettiin valtaa käyttää samalla parlamentti äh, samalla tavalla kuin myös neuvosto, eli meillä pitää olla sana sanottavanamme. Ja viittaan siihen, mitä Pedro Sanchez, Espanjan pääministeri, puhui ja sanoi tänä aamuna. Meidän täytyy todella puoltaa omia arvojamme ja vielä eteenpäin yhteistä hanketta. Kiitos. Kiitos edustaja Gardia Zaval. Sitten edustaja Sarvamaa, teilläkin on neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos rouva puhemies. Honorable Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen Oettinger. Demokratia ei ole ikinä itsestäänselvyys, ikinä. Tämä meidän pitäisi pitää mielessä. Yksi keskeisimmistä asioista, ellei sitten kaikista keskeisin asia demokratian ylläpitämisessä kaikissa valtioissa on oikeusvaltioperiaate. Jos oikeusvaltioperiaate asetetaan kyseenalaiseksi, Pandoran laatikko on aukeamassa, sillä hyvät kollegat, demokratia ei ole ikinä täydellistä. Demokratia vaalien kautta voi luoda hallituksia ja johtajia, jotka ovat houkuteltuja avaamaan Pandoran laatikkoon. He haluavat katsoa, voiko sitä hallita. He saattavat yrittää muuttaa perinteistä valtiomallia tai kontrolloida viestimiä, jotta journalistit eivät kritisoisi vallanpitäjiä. Tai ehkä nämä poliittiset johtajat haluaisivat ottaa käyttöön lakeja, jotka tekevät kansalaisjärjestölle vaikeammaksi toteuttaa toimiaan ja myös esittää huolenaiheitaan ja ideoitaan. Kun hallitukset ja johtajat näin tekevät, ja johtajat näin tekevät, ne kyseenalaistavat oikeusvaltioperiaatteen, joka on demokratian selkäranka. Tämä on itse asiassa kuvaus siitä, mitä EUn sisällä nykypäivänä tapahtuu. Jos siis haluamme suojella demokratiaa, meidän on suojeltava oikeusvaltioperiaatetta. On tullut kivuliaan selväksi jo vuosien ajan, että olemassa olevat lailliset välineet EU:ssa eivät pysäytä hallituksia, jos ne ovat lähteneet tälle vaaralliselle polulle. Ja tästä syystä meillä on nyt tämä erittäin tärkeä asetus edessämme. Me tarvitsemme mekanismin, joka ottaa käyttöön konkreettisia seuraamuksia tällaisille jäsenvaltioille. Tästä syystä komissio viisaasti noudatti tämän parlamentin tahtoa parlamentin monivuotisen rahoituskehyksen päätöslauselmassa ja eh, antoi tämän ehdotuksen yhteispäätösmenettelyyn, jotta unioni voi suojella talousarviotaan tilanteessa, jossa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuu yleisiä puutteita. Unionin vois, pitäisi voida määrätä toimista, joihin kuuluu rahoituksen vähentäminen, rajoittaminen tai keskeyttäminen sellaisessa suhteessa, joka on oikeasuhtainen näiden puutteiden laajuuteen tai vakavuuteen. Haluaisin korostaa viittä pääseikkaa tästä lainsäädäntöpäätös Äh, lainsäädäntöesityksestä. Tämä koskee äh, ennen kaikkea varanhoitoasetusta, ei artiklaa 7. Tässä on kyse siitä, että suojellaan EU-talousarvioita ja kansalaisten varoja. Toiseksi me haluamme luoda lainsäädännön, joka on oh, sama kaikille jäsenvaltioille. Oikeusvaltioperiaate äh, saattaa joutua uhanalaiseksi kaikissa jäsenvaltioissa. Kolmanneksi me haluamme suojella EU-rahoituksen lopullisia edunsaajia tutkijoita, kansalaisjärjestöjä, kansalaisjärjestöjä ja kansalaisia. Heidän ei pidä joutua kärsimään rahoituksen vähentämisestä. Neljänneksi tässä puhutaan yleisistä puutteisista oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa, eli näiden puutteiden pitää olla selkeitä ja johdonmukaisia ennen kuin mekanismi voidaan aktivoida. Ja viidenneksi ehdotuksemme laittaa parlamentin samaan arvoisen rooliin neuvoston kanssa, mitä tulee tähän budjettivaraukseen. Näistä syistä toivon, että jokainen parlamentin jäsen tarkastelee hyvin yksityiskohtaisesti tätä ehdotusta ja antaa sille tukensa. Tämä antaisi meille vahvan lähtökohdan kolmikantaneuvotteluihin. Mikään ei ole nykypäivänä niin tärkeää kuin oikeusvaltioperiaate. Lopuksi haluaisin vielä kiittää yhteisesittelijä Rova Gardia Sabalia loistavasta työstä tämän mietinnön eteen. Kiitos. Kiitos edustaja Sarvamaa. Ja sitten kansalaisvapauksiin ja oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta puhuu edustaja Sargentini puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. voorzitter voorzitter ik ben vereerd dat ik vandaag mijn groene collega. Korvan herra Teri tänään. Hän on esittelijä olen siitä, että tämä on tarpeellinen mietintö. Me tarvitsemme välineitä, jotta voimme toimia tällaisessa tilanteessa. Meidän pitää suojella kansalaisia hallituksia vastaan, jotka kaventavat kansalaisten oikeuksia. Se, että tuet ovat riippuvaisia siitä, että pidetään kiinni oikeusvaltioperiaatteessa, on mielestäni eh, erittäin hyvä uusi työväline. Juuri sellaista me tarvitsemme. Ja tarkastelen tässä eurooppalaisia hallituksia ja siellä todellakin äh, toimitaan tavalla, jota me emme, ei, emme voi hyväksyä. Me tarvitsemme kansalaisoikeuksia. Niiden ne täytyisi nostaa vahvemmin esille. Ne on ankkuroitu äh, myös ihmisoikeussopimukseen. Ne eivät ole ainoastaan oikeusvaltion alaotsikko, vaan ne kulkevat käsi kädessä. Ja pyytäisinkin, että että tarkistusta 72 tuettaisiin. Silloin tästä mietinnöstä tulisi vielä parempi. Kiitos. Kiitos edustaja Sargentini ja siitä, että muistutitte, että tämä on Terry Cabrasin työ, jonka kansalaisvapauksien sisäoikeus- ja on, on tehty, jonka esittelitte. Mutta sitten olisi puheenvuoro komission puolesta komissaari Oettingerillä. Olkaa hyvä. Verehrte Frau Präsidentin, Hyvä puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet. Haluaisin aluksi kiittää kaikkia parlamentin jäseniä, jotka ovat olleet työssä mukana, esittelijöitä Sarvamaa ja Guardia Saval Rubial, mutta myös teitä, Rova Sargentini, siitä, että olette tehneet erittäin syvällistä, täsmällistä työtä me periaatteessa hyväksymme tämän työn, mutta haluamme parantaa sitä edelleen. Komission asetus, ehdotus EUn talousarvion suojaamiseksi, kun siihen kohdistuu yleisiä puutteita. Kun katsomme tulevia talousarvioita, niin haluamme kehittää sellaisen välineen, jota Eurooppa voi käyttää ja jotta korruptiot, petokset ja väärinkäytökset voitaisiin torjua mahdollisimman hyvin ja suojautua niiltä. Ja parlamentin tuki neuvotteluissa neuvoston kanssa on tässä yhteydessä erittäin tärkeää. Tällainen väline olisi pitänyt olla jo kauan sitten käytössä. Se, että nyt ehdotamme tätä, on looginen jatkoaskel. Kun katsomme talousohjelmiamme, jossa edistämme hankkeita, hyväksymme erilaisia sopimuksia, annamme rahaa, niin kun joudumme kiistoihin äh, kumppaneidemme kanssa, hallitusten, alueiden, ja muiden kanssa kiistoihin, jotka saattavat johtaa jopa tuomioistuin käsittelyihin, niin meidän pitää pystyä luottamaan tuomioistuinten riippumattomuuteen EUn jäsenvaltioissa ja siihen, että ne noudattavat oikeusvaltioperiaatetta, eivät ota neuvoja muualta ja että oikeusvaltioperiaate todella pätee rajoittamatta kaikkialla. Jo nyt jäsenvaltioiden pitää osoittaa, että rahojen käyttöön äh, liittyvät toimenpiteet ovat tehokkaita ja että on kylliksi suojatoimia petoksia vastaan tai väärinkäyttöä vastaan. Tehostamme välineitämme tällä ehdotuksella, lisäämme auktoriteettiamme EUn, EUna tässä asiassa. Tähän mennessä meillä ei ole ollut veronmaksajien varojen käyttöön liittyvää turvavälinettä, kun tällaisia oikeusvaltiongelmia jossakin jäsenvaltiossa ilmaantuu. eu netujen suojaaminen on tärkeää ja mielestäni soveltamisala pitäisi olla sellainen, että löytyy tasapaino, jossa suojataan talousarviota EU:ssa – ja muita olemassa olevia mekanismeja, kuten esimerkiksi seitsemän artiklaa sopimuksestamme. Tässä ei ole kyse niinkään seuraamuksista, vaan Euroopan varojen käytön suojelusta, sitä, että varainhoito on moitteetonta Euroopan tasolla. Ehdotamme avointa ja objektiivista mekanismia, ja mahdolliset uudet toimet, niiden pitää olla suhteessa siihen, minkälainen puute on kohdistunut oikeusvaltioperiaatetta kohtaan. Eli joko varojen leikkaaminen tai niiden kokonaan poistaminen tulisi kyseeseen. Katsottaisiin, minkälaisia puutteita oikeusvaltioperiaatteeseen on kohdistunut ja kansalainen, tutkija, opiskelija, ei saa joutua tässä väärään asemaan. Taakan jako kuuluu jäsenvaltioille, eikä se saa haitata esimerkiksi kansalaisyhteiskuntaamme, tieteentekijöitämme, opiskelijoitamme – tai muita. Jos komissio joutuu olettamaan, että oikeusvaltioperiaatteeseen on kohdistunut puutteita, että tämä voi vaikuttaa EUn kansalaisten etuihin, niin silloin käynnistämme menettelyn, joka voi vaikuttaa sitten erilaisiin tukiin Katsomme tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen kertomuksia ja muita toimijoita ennen kuin teemme päätöksen. Meidän täytyy kuulla kyseisiä jäsenvaltioita ja niiden pitää pystyä ottamaan asian kantaa. Ja parlamentti, jos se haluaa toimia tässä yhtäläisellä tavalla kuin neuvosto niin tämäkin olisi hyvä asia. Mutta tästä huolimatta päätöksenteon pitää tapahtua epäbyrokraattisesti, oikeusvaltioperiaatteita kunnioittain ja tehokkaasti. Ja